Okay. Uh, good afternoon. Uh, we should start our work. Uh, our, Aloitamme työmme. Rova Bowles puheenjohtaja pyysi minua hoitamaan tämän kokouksen ensimmäisen mietinnön osalta. Ja sitten herraski Kluuna tulee ja hän on puheenjohtajana seuraavan työn osalta joka on sitten tämän ensimmäisen jälkeen. Pahoittelen muutoksia ohjelmassa, mutta työtä täytyy jatkaa Ekon valiokunnassamme. Aloitamme mietinnöstä, jossa minä olen valmistelija, anteeksi esittelijä. Se koskee unionin verotusta kaudella 2014-2020. Siinä käsitellään tarkistuksia. neljä tarkistusta on. Olen katsonut nämä läpi ja voin sanoa, että olen kovin iloinen että monet tarkistukset, joita kollegamme ovat ehdottaneet, keskittyvät taas siihen asiaan, että miten voidaan vahvistaa veropetosten torjuntaa, veron kierron torjuntaa, kaikki asiat, jotka liittyvät tähän huonoon käyttäytymiseen. Olen samaa mieltä tällaisten tarkistusten kautta. Monet niistä keskittyvät tähän asiaan. Olen kovin iloinen, että kollegat olivat samaa mieltä tästä painotuksesta mietinnössä. Teen työtä muiden kollegoiden ja varjoesittelyiden kanssa nyt tulevana aikana kompromissitarkistusten osalta koska jos tarkastelen omaa mietintöäni ja ehdotettuja tarkistuksia, niin siltä pohjalta ajattelen, että voimme päästä hyvään kompromissiin. On tarkistuksia, joista täytyy saada kompromisseja aikaan. On tarkistuksia, joissa viitataan siihen, että miten valvomme ohjelman toimeenpanoa miten edistystä voidaan seurata toimeenpanon aikana. Ja olen valmis tekemään työtä kompromissien puolesta näissä tarkistuksissa. On kuitenkin muutama tarkistus, joista minun täytyy keskustella henkilökohtaisesti. Niitä esittäneiden Euroopan parlamentin jäsenten kanssa – Jotkut niistä ovat mielestäni hyviä, niitä voimme tukea, mutta pitäisi keskustella siitä, että onko näiden tarkistusten paikka juuri tässä mietinnössä. Ja annan esimerkin tällaisesta tarkistuksesta. Kollegamme Philip Lambert esimerkiksi ehdottaa tarkistuksessa 21 jäsenvaltiot, kun ne tekevät päätöksiä, veropäätöksiä, joilla on rajat ylittäviä seurauksia, pitäisi ilmoittaa komissiolle ja sanomaiselle jäsenvaltiolle. Hyvä tarkistus, mutta onko se paikka tässä? Tässä mietinnössä on kyse ohjelmasta, jossa tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja tämän ohjelman toimeenpanossa. Ehkäpä tällainen tarkistus pitäisi sijoittaa mihin? Ehkäpä mietintöön, joka koskee yhteistyötä alalla. Tarkoitan mielestäni tämä mietintö ei ole se tapa, jolla voidaan asettaa jäsenvaltioille velvoite raportoida komissiolle, mutta tästä tarkistusta voidaan keskustella. On muutama tällainen tarkistus, jotka pitäisi analysoida, joista pitäisi keskustella varjoesittelijöiden kanssa ja kollegoiden kanssa, jotka ovat tarkistuksia esittäneet. Juttu on siinä, että ei pitäisi yrittää ottaa tähän mietintään suosituksia tai sellaisia tarkistuksia, jotka itse asiassa riittyvät asetuksiin. Myöskin herra Wolf Klintz on ehdottanut tarkistusta numeroon 63 Se liittyy siihen rahamäärään, joka jaetaan tälle ohjelmalle. me emme keskustele tästä rahasummasta, vaan se vahvistetaan sen jälkeen, kun on neuvoteltu monivuotisista rahoituskehyksestä. Ja tämä summa sitten riippuu näiden yleisten neuvotteluiden, yleisen tason neuvotteluiden tuloksista. Herra Klintz ehdottaa tarkistuksen 63, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden maksuosuudet. Täytyy hänen kanssaan keskustella ymmärtääkseni paremmin, että mitä hänellä mielessään on ehdotusta, tarkistusta ehdottaessaan. Muuten mielestäni suurin osa tarkistuksista on sellainen asia, saadaan selkeät kompromissiehdotukset. Tähän päätän esityksen ja mielelläni kuuntelen varjoesittelijöitä ja aloitan tietysti herra Njogista, joka on asian esittelijä SD-ryhmässä. Mes chers collègues. Euh, Hyvät kollegat, hyvä Theodor Annan täysin anteeksi, näin joskus käy. Mitä tulee tähän mietintöluonnokseesi, niin parlamentin tehtävä ei ole määritellä fiskalista uudelleen aivan täysin, sillä komissio on se, joka tietää parhaiten, mitkä ovat parhaat välineet tähän työhön, mutta meidän on kuitenkin saatava aikaiseksi sellaisia suojatoimia, joilla voidaan varmistaa se, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä koskee lähinnä sellaisten maiden osallistumista, jotka eivät ole unionin jäsenmaita, toisaalta sitten tuottavat toimet ja kolmanneksi eh, osa rahoitus ja neljäs ulkopuolisten resurssien käyttö ja sitten viimeiseksi Eh, täytäntöön panon jälkeiset toimet. Mitä tulee näihin muihin kuin jäsenvaltioihin, voimme yhtyä esittelijään ja ECR-varjoesittelijään liittymään valmistautuvat jäsenet on ottava täysin mukaan, mutta naapuruspolitiikan maat tai kumppanuuden maat pitää ottaa mukaan ainoastaan silloin, kun kyse on petoksista ja veronkierrosta. Ja mitä tulee sitten niihin toimiin, jotka voidaan ottaa tähän pariin, niin tässä mennään liian pitkälle. Kohtia 9 ja 7 pitäisi muuttaa. Puheenkorja 7 kohdan 9 kappaleista on muutettava, koska tässä muodossa voitaisiin rahoittaa ihan mitä tahansa. Ja sen takia minä olen esittänyt tarkistuksen 58. Mitä tulee sitten komission ehdotukseen, että olisi korkeintaan 100 prosentin osa rahoitusta. Kuka muu ei ole tästä mitään sanon, mutta minusta pitäisi asettaa 80 prosentin eh, maksimitaso. Tämähän pätee myös koesiopolitiikkaan. Ehdottaisin kuitenkin, että 100 prosenttia voisi koskea niitä maita, jotka saavat rahoitusapua. Mitä tulee ulkopuolisiin asiantuntijoihin, niin ehdottaisin, että käyttäisimme ainoastaan sellaisia asiantuntijoita, jotka edustavat niitä maita, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa, eikä muita kolmansia maita. 33 tarkastukseni on 37-40 kanssa ihan samansuuntaisia, ne koskevat samaa aihetta. Ja sitten 45, 46, 65 ja 68 tarkistukseni haluavat selkeyttää. Ohjelman arviointia tarvitaan selkeät indikaattorit, jotka pohjautuvat lukuihin ja on toimittaa samoin kuin petosyhteydessä ja veronkierrossa, eikä niiden pitäisi ainoastaan koskea osallistujia. Ja nämä määrät on tarkoin sitten perusteltava komission toimesta. Meidän ryhmämme ja muiden poliittisten ryhmien tarkistusten välillä on päällekkäisyyksiä. Varmasti oikein hyvin saamme aikaiseksi mahtavan hyvän kompromissin tähän liittyen. Kiitos. Thank you. I'm giving now... Kiitos. Nyt puheenvuoron herra Wolf Klintsille, mutta herra Schmidt puhuu hänen puolestaan. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja, esittelijä. Olen nyt herra Klins. Hän haluaa ilmaista kiitoksensa ja kiitollisuutensa työstä, jota tähän mennessä olette tehnyt. Hän on hyvin luottavainen sen suhteen, että tulos tulee olemaan hyvin hyödyllinen ja erittäin hyvä. Hän on nostanut esiin joitain kysymyksiä ja itse asiassa tehnyt muutoksia joihinkin tekstin kohtiin. Olin hiukan myöhässä tämän aikataulun muutoksen vuoksi. En tiedä siis, äh, otitteko kantaa hänen ehdotuksiinsa, mutta käyn ne kuitenkin läpi. Hän katsoo, että ulkopuolisia asiantuntijoita tulisi ottaa mukaan eikä esittelijänä ehdottamalla tavalla sulkea toiminnan ulkopuolelle. Mitä tulee erityistoimiin, erityisesti esimerkiksi IT-välineistön näitä määrärahoja tai resursseja tulisi käyttää tasapainoisella tavalla. Sitten kaksi, mitä tulee fiskalisohjelman täytäntöönpanoon tulee ottaa huomioon jäsenvaltioiden osuudet ja panokset. Klients toivoo, että ohjelman kehitystä tarkastellaan ja että tällainen kehitystarkastelu toteutetaan vähintäänkin kerran vuodessa. Tässäpä hänen ehdotuksensa. Kiitos. Thank you. Now I'm giving... Kiitos. Nyt, nyt puheenvuoro herra Philip Lambertille. Yeah, I'm doing everything today, so I, uh, uh, as I said... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä hoidan tänään kaikki asiat tänään. Kuten sanoin, tämä on vain minun showni. Ehkä Isabelista jatkaa huomenna, mutta ehkä riittää, että yksi päivä menee vaan siellä siihen isy, isäksi ryhtymiseen Eli Kiiko tulee varmasti jo kohta paikalle. Niin, tässä nyt tilanne on aika erikoinen, koska minä en osaa nyt tulkita kollegojen poissaoloa muulla tavoin kuin niin, että he luottavat niin kovasti meihin harvoihin, jotka tätä hankalaa asiaa käsittelemme. Eli kun tässä nyt julkisesti näin meihin, meille antaa tällainen luottamuslause, niin meidän pitäisi tätä korostaa, koska näin tuntuu hyvältä, että voimme luottaa siihen, että tämä tehtävä saadaan hoidettua. Eli meidän pitää nyt pieni hetki ihan vain nauttia tästä tunteesta. Ja esittelijä, olen samaa mieltä siitä, että emme voi yksinkertaisesti ottaa nyt tätä fiskalista käyttöömme ihan miten vain, niin se tekee kaikenlaista veroalalla. Mutta tässä kuitenkin kyse on kansallisten veroviranomaisten yhteistyö ja kyse siitä, miten sitä voidaan edistää. Tiedon vaihto sekä automaattinen sellainen koskeen veronmaksajia että myös eh, päätöksiin verotusalalla. Nämä ovat tärkeitä tapoja, joilla suuret yritykset pystyvät veroja kiertämään, niin ehkä tässä yhteydessä pitäisi puhua siitä, mistä Marin Draghi puhuu tästä ja mistä Saksasta puhuu tästä konditionaliteetista. Eli se sanaa käyttäisin. Ehdollisuudesta pitää toimittaa tietoja, jos edullisuus täytyy, muuten niitä ei saa. Jotain tällaista, no ei nyt välttämättä juuri näin, mutta pitää olla kuitenkin luovia, pitää tehdä selväksi, että tiedon vaihto on tärkeä koskien veron maksajia ja koskien näitä veropäätöksiä. Ja sitten mitä tulee asiantuntijoihin, niin jos heitä käytetään, niin olisi aika huono asia, jos käytettäisiin ainoastaan liikemaailman asiantuntijoita, vaikka joku ehkä sanoo, että he hommansa osaavat totta, mutta tuskinpa heillä on ihan samanlaiset tavoitteet kuin meillä ainakaan ihan täsmälleen. Ja siinä mielessä olisi hyvä, jos meille tulisi asiantuntevia henkilöitä, mutta jotka eivät edustaisi ainoastaan liikemaailmaa. Eli Tarkoitan tässä erilaisia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, joilla on ammattitaitoa ja osaamista liittyen verotukseen. Tärkeää on nyt lisätä kapasiteetteja, kun pyrimme torjumaan veron kiertoveropetoksia. Ja jos yhtä tavoitetta tässä haluamme korostaa, niin se olisi nimenomaan se, että pitäisi lisätä, pitäisi lisätä sitä eh, virkamiesten määrää, jotka työskentelevät näillä aloilla torjumassa veronkierroksia ja petoksia. Näitä haluamme korostaa. Tähän menee varmasti aika paljon työtä, ehkä 10-12 varjostelee kokousta. Mm, vaikea tulee olemaan, mutta kyllä varmasti sopun päästään. Tenor, eh, Ten Shadows meeting. Kymmenen yrittelijä varjoesittelijäkokousta olisi ehkä vähän liikaa. Muuta voidaan yrittää. With all our amendments, we... Jopa nopeammin tämä voisi hoitua, jos voidaan pitää tehdä suosia tarkistuksen, niin jopa ilman kokouksia voidaan hoitaa. Uh, mistä? Kiitos tästä. Herra Strierk. Well, good afternoon. Thank you, Mr. Chair. Hyvää iltapäivää ja kiitos puheenjohtaja aivan tämän kokouksen alussa Ajattelin, että tästähän tulee mukava iltapäivä istunto. Filippo osui naulan kantaan kuitenkin ja ymmärsin yhtäkkiä, että hän oli oikeassa. hän on aivan oikeassa siitä, että paikalla olevat ovat niitä kaikkein luotettavimpia ja parhaita Ekon valiokunnan jäseniä. Valiokunta päättää, tai luottaa meihin ja voimme päättää, mitä lystämme. Ja he tulevat tietenkin sitten kunnioittamaan meidän lopputulostamme. Well, that's a... Se ovatko he laiskoja? No, siitä voidaan puhua sitten myöhemmin. Filip, meillä on äh, runsaasti aikaa, joten voimme puhua mistä haluamme. Aikaa on viisi, kuusi kohtaa ehkä minulta. Niin kuin tiedätte, me konservatiivit yleensä olemme aika skeptisiä tämän tyyppisten ohjelmien suhteen, kuten nyt Fiskalis esimerkiksi. Mutta mukava todeta, mukava myöntää, että suurin osa esitetyistä tarkistuksista ja ehdotuksista on ihan meidän linjallamme. Ensinnäkin olemme ihan samaa mieltä sen suhteen, että haluamme veropetoksia ja veronkiertoa torjua. Olen itse tehnyt joitain tarkistuksia, ehdottanut ehkä tiettyjä sanamuodon tarkistuksia, jotka eivät varmaankaan ole mitenkään kiistanalaisia. Ja näillä linjoilla niin kohta kaksi, eli rajat ylittävät petokset nousee esiin. Ja me uskomme, tai haluaisimme ainakin uskoa, että tämän tyyppiset fiskalisohjelman tyyppiset ohjelmat auttaisivat rajat ylittävien petosten torjunnassa. Auttaisivat estämään tällaisten petosten tapahtumista, petosten, jotka häiritsevät tai rajoittavat kasvua ja häiritsevät kilpailukykyämme, vahingoittavat rahdellisesti sanottuna kasvua. Kolmas asia, veroviranomaisten henkilöstön koulutus. Pari-kolme tarkistusta olen tehnyt. Niissä korostan mm, tämän koulutuksen tarvetta, koska kansalliset verotus Mm, säännöt ja käytännöt ovat varsin erilaisia ja voidaksemme torjua veropetoksia, meidän tulisi paremmin äh, kouluttaa eri jäsenvaltioissa asioita hoitavaa henkilöstöä. Olemme samoilla linjoilla, kun olemme varovaisia sen suhteen, ettei nyt tähän tuhlata liikaa rahaa. Tämä ei ole ollenkaan kiistanalainen kysymys. Kuudes kohtani, kyllä, kyllä, kuudes kohtani. Ulkopuoliset asiantuntijat, ymmärrän, että saatamme olla hiukan erimielisiä tästä kysymyksestä, mutta me kyllä kannattaisimme ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä Ensinnäkin luettelon on oltava läpinäkyvä julkinen. Tämä on yksi ehtomme. Samoin se, että tätä luetteloa on päivitettävä jatkuvasti. Ja samoin valintaprosessin on oltava läpinäkyvä. Ja näin on otettava huomioon myös se, että hyvät asiantuntijat maksavat. Nämä olivat minun ehdotuksen ja erityisesti haluaisin korostaa sitä, että olemme eh, lähes samoilla linjoilla kaikki tyynni, joten en oleta, että tässä mitään ongelmia loppuäänestyksessä syntyy. Kiitos. Thank you. Uh, we have also... Kiitos. On myös vielä yksi varjoesittelijä, Nikolaus Chantis, ei ole paikalla. Onko kukaan hänen nimissään puhuvaa? Ei. Onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Ei. Muistuttaisin teitä vain, että äänestys tässä valiokunnassa on suunniteltu päivämäärä 28 tai 29 marraskuuta. Ja täysistunnossa tämä olisi ensi vuoden maaliskuussa riippuen trilogista. Itse asiassa täysistuntoon ei mennä ennen kuin oli, on trilogi saatu päätökseen komission ja neuvoston kanssa. Nyt valitettavasti täytyy pitää tauko. Kello 16.20 asti, kun herra Kluuna tulee. want to mention that uh, since this Puheenjohtaja haluaisin vain sanoa, että tämän aamun jälkeen, kun nyt 16.20 tänne palaamaan, niin tämä tulee olemaan nyt kolmas kerta, kun G rakennuksen G-osasta kävelen tänne asti. Eli haluaisin kiittää puheenjohtaja siitä, että näin voimme eh, harrastaa liikuntaa. Tämä on aika staattinen tämä meidän työmme, mutta näin me pysymme kunnossa. Kiitos. Pahoittelen näistä muutoksista ohjelmassa vielä kerran. 16.20. Olkaapa takaisin istuntosalissa. Kiitos.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 Yes, we can start. Kyllä, voimme aloittaa. I will be chairing this, uh... Minä johdan nyt keskustelua tämän esityslistan kohdan neljä osalta. Kyse on mietintö luonnoksesta, joka koskee amending 22. Euroopan tilastoja asetuksen muuttamista. Nyt on paikallaan pyytää anteeksi, että itse saapuin, saavuin tänne myöhään. Voin kertoa teille, että lähdin kyllä kotoa kello 6.30 tänä aamuna, mutta lennot olivat pahasti myöhässä. No, pitemmittä puhetta ja en nyt halua enempää aiheuttaa tässä käsittelyn lykkään, lykkääntymistä, joten esittelen teille nyt tämän mietintöluonnokseni. Tässä haluan tunnustaa, että nyt kun olen rauhassa sen jälkeen, kun tämän tekstin valmistelin asiaa vielä katsonut, niin olen hiukan pettynyt itseäni. En mennyt tarpeeksi pitkälle vaatimuksissani. Tämä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus meille keskustella tilastojen laadun parantamisesta ja me aina puhumme epävirallisissa keskusteluissamme siitä, että tilastojen tulisi olla ajankohtaisempia ja vertailukelpoisia. Ja nämä ovat ihan oikeat vaatimukset, jotka muodostavat puitteet myös medialle. politiikan tekijöille ja sidosryhmille yleisesti ottaen. Kuitenkin mm, tämä on lopputulema siitä, mitä on tuotettu ja meidän tulisi vahvistaa nyt niitä pilareita, joita tilastojen, virallisten tilastojen valmistelemisella ja levittämisellä on. Ja tätä työtä me teemme nyt. Ei ole epäilystäkään siitä, että viime vuosina Euroopan tilastojärjestelmän hallinto on parantunut ja on otettu käyttöön strategioita, jotka mahdollistavat sen, että järjestelmä on laadukas ja tehokas. On käytänne tai toimintasäännöt ja hyvin laajalti palvelu on erinomaista. Kun otetaan huomioon, kuinka monta jäsenvaltioita kuitenkin on mukana Euroopan tilastojärjestelmässä. Kreikan esimerkki on kuitenkin osoittanut, että tähänastiset ponnistelut eivät ole olleet riittäviä järjestelmässä oli ongelma. Järjestelmä epäonnistui merkittävästi. Ja nyt meidän tulisi puuttua järjestelmän puutteisiin, jotka muuten saattavat johtaa uusien systeemisten riskien syntymiseen. Meiltä on nyt todella pyydetty puuttumista asiaan. Kreikan kriisin jälkeen monissa jäsenvaltioissa Euroopan tilastejärjestelmä on ollut ja on edelleen tarkkailun alaisena. Ja yleisesti uskotaan ja katsotaan, että meidän tulee vahvistaa tilastojärjestelmän eri yksikköjen riippumattomuutta. Meidän on myös oltava aktiivisia eikä vain reagoitava esiin tuleviin ongelmiin. Meidän tulee voida ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia. Nykyjärjestelmä ei voi uusiutua, koska tavallaan se on sopimuksen hallinnoima, joten jos sopimusta ei muuteta, niin nämä mahdolliset muutokset tämänhetkisen järjestelmän suhteen ovat rajallisia järjestelmästä tulisi tehdä riippumattomampi. Ja uskon kyllä, että tässä on edelleen tilaa nykyjärjestelmässäkin näiden muutosten tekemiselle. Nämä muutokset voivat osittain olla itsesäänteleviä. Meidän mietintömme pointti on nyt siinä, voimmeko me vakuuttaa käyttäjille, että meidän toimiemme pohjalta olisi mahdotonta uuden kreikkalaisen tapauksen syntyä. Tähän, meidän on, tähän mahdollisuuteen meidän on verrattava toimiamme. Euroopan tilastojärjestelmän oikeudelliset puitteet ovat jossain määrin heikot, jos tätä ja verrataan vaikkapa Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Mm, yksi tapa vertailla järjestelmää on ver- vertailla järjestelmää johonkin, mitä äh, kunnioitamme. Toki Eurostat ja Euroopan tilastojärjestelmää kovasti kunnioitamme, mutta meidän täytyy tällaisia epämiellyttäviäkin äh, ähm, tosiasioita tuoda esiin. Nimittäin Eurostatin järjestelmä ei ole esimerkiksi keskuspankkijärjestelmän tasolla. Eurostathan ei ole riippumaton toimija niin kuin keskuspankki on. Se on itse asiassa osa komissiota. Yleensähän keskuspankit ovat ministeriöiden valvomia siinä mielessä, että niiden toimivuutta valvotaan ja myös kansalliset parlamentit ovat tässä mukana. Siis itse asiassa kansalliset hallitukset voivat käyttää tilastokeskustensa toiminnan ohjailemiseen muun muassa budjetti, budjettia ja myönnettävää budjettia. Ja nyt meidän tulisi varmasti saada aikaan riippumaton järjestelmä koko yhteiskunnan edun nimissä. Järjestelmä, joka ei vain edusta omaa hallitusta. Keskustelin tästä eri tahojen kanssa. Ja nyt olen saanut lisää tuulta purjeisiin, niin kun ajatellaan kansallisia tilastojärjestelmiä, 27 sellaista. Osa niistä on erittäin riippumattomia, ähm, mutta näin ei valitettavasti voi sanoa kaikista kansallisista tilastojärjestelmistä. Varmaan voisi mennä vieläkin pidemmälle ja varmistaa se, että esimerkiksi äh, kansallisen tilasto tahon mm, johtajan eh, nimittämisprosessia tulisi vahvistaa. Mm, hänen tulisi olla yhtä riippumaton kuin vaikkapa keskuspankin pääjohtajan. Miksi kansallisen tilastokeskuksen johtajan tulisi olla riippuvaisempi vaikkapa hallituksesta pikemminkin äh, hänen äh, tulisi vastata parlamentille, niin kuin keskuspankkijohtajatkin. Näin voidaan äh, saada aikaan todellisia riippumattomia tilastokeskuksia, kun niillä on omat budjettinsa, joista päätetään jotenkin riippumatta hallituksesta. Samoin menettelytavat tilastotiedon keräämisen levittämisen suhteen ovat tässä tarkastelun alla. Kyse on tietenkin siitä, miten, minkälaisia ohjenuoria ja standardeja tilastoille saadaan, mutta ennen kuin tähän työhön mennään, meidän tulisi pyrkiä paitsi Eurostatin itsensä myös kansallisten tilastojärjestelmien täydelliseen riippumattomuuteen. järjestelmän puitteissa meidän on vahvistettava myös sääntöjä, vaikkapa luokittelun suhteen, mitä tilastoihin tulee ja sen suhteen, mitä tilastotietoa levitetään ja minkälais, minkälainen pääsy lähteille muilla tahoilla on. Enkä minä tässä, ja tiedon luottamuksellisuus, enkä minä tässä kritisoi kaikkia kansallisia tilastojärjestelmiä, mutta ja monet niistä ehkä ovat jo saavuttaneet nämä korkeimmat mahdolliset standardit, mutta kun meidän on varmistauduttava siitä, että kaikki kansalliset tilastojärjestelmät todella kunnioittavat näitä kaikkein korkeimpia standardeja. Ketjuhan on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Ja jos ketjussa tai järjestelmässä on yksikään heikko lenkki, niin koko järjestelmä on heikko. Jotkut mietintöluonnoksen ehdotuksista nostavat esiin juuri järjestelmän riippumattomuuden ja järjestelmän kaikkien toimijoiden riippumattomuutta. Tällä tarkoitan, toimijoilla tarkoitan Eurostatia ja kansallisia tilastojärjestelmiä ja tilastoviranomaisia. Aion tehdä tarkistuksia tähän omaan tekstiini. Samoin käytänne koodisto, jossa tulisi ottaa huomioon tämä riippumattomuus jälleen kerran. Hmm, tältä osin meidän tulisi vahvistaa käytännössäännöstöä. Siitä tulisi, se tulisi vahvistaa sitovamman lainsäädännön kautta. Öm, jos haluamme Euroopan tilastojärjestelmän toimivan vastaavalla tavalla kuin keskuspankkijärjestelmän, niin sopimuksen muuttaminenkin jossain vaiheessa tulee ajankohtaiseksi. Ehdotus, jonka vielä lisäisin tähän, on vuosikertomus. Keskuspankeilla on vuosikertomuksensa ja meistä Euroopan tilastojärjestelmänkin tulisi vuosikertomuksen kautta kertoa toiminnastaan ja tällöin voisimme tarkastella vuositasolla tuotetun tilastotiedon laatua, mahdollisia parannuksia ja niin edelleen, mitkä pääosat ovat olleet työssä mukana ja niin edelleen. Tässä on koko joukko ehdotuksia, jotka voitaisiin ottaa mukaan vuosikertomukseen. On hyvin laaja yksimielisyys siitä, että Euroopan tilastojärjestelmä on vahvistettava. Tämä vielä puheenvuoroni lopuksi. Meidän ehdotuksemme ovat tärkeitä ja ne tulisi saada toteutumaan. Meidän on käytävä avointa keskustelua järjestelmän keskipitkän aikavälin tulevaisuudesta eurooppalaisen ähm, ohjausjaksonkin puitteissa. Ja nyt antaisin sitten puheenvuoroa kollegoille. Ensimmäisenä herra Koses. President rapporteur. Puheenjohtaja, esittelijä. Minä haluaisin yksinkertaisesti pyytää anteeksi, että Rudi Katsa ei ole täällä paikalla. Hän on varjoesittelijä. Ilmeisesti näin minulle on kerrottu. Minulla ei ole mitään erityistä sanottavaa hänen puolestaan, mutta voisi kuitenkin sanoa niin kuin aina tilastoasioista, että me luotamme teidän ehdotuksiinne, joilla voidaan parantaa eurooppalaista tilastojärjestelmää. Kuten korostitte, on todellakin tärkeää, että ne henkilöt ja palvelut, jotka näitä tilastoja tuottavat, että sieltä tuotetaan uskottavia ja luotettavia tilastoja, eikä sellaisia, joita lähdetään muuttamaan aina sen mukaan, mitä haluttaisiin nähdä, vaikka se ei aina totuuden mukaista. Kiitos. Thank you, Mr. Gozes. Kiitokset, herra Gozes. Philip, nyt on sinun vuorosi. I was just counting how many we are here. So I think... Laskin tässä vaan, että montako meitä on. 25 taitaa olla tässä pääsalissa, mutta 40 reilu pitäisi olla tulkkeja. Kiitos heille, että ovat täällä. Kestätte meitä. Kiitokset Eurostatille, että on ollut niin kärsivällinen meidän kanssamme. No tuota. Edward, jos nyt äh, olet vihainen, itsellesi tyytymätön, kunnianhimon puutteeseen, haluamme auttaa siinä, emme syyttää, että pääsemme sille tasolle, missä olet suorituksesi tarpeeksi tyytyväinen ja siihen haluamme antaa panoksemme. Jos aloitetaan siitä, että komission ehdotus on suhteellisen hyvä, me varmaan tuemme niitä ja jo jättämisiä tarkistuksia, jos haluat tuoda ne seuraavalle tasolle, olemme valmiita siihen, kuten sanoimme. Muutama kohta, jota painottaisin. Pitäisi olla riippumattomuus Eurostatille, mutta siis yleisellä tasolla niin pitäisi ollakin, mutta ei pitäisi koskaan ajatella, että mikään ihmisten muodostama ylin olisi virheetön. ei hallitukset, ei asiantuntijat, joten toimielinten elinten pitäisi olla riippumattomia toisistaan, pitäisi olla vastavuoroista valvontaa, mutta se tarkoittaa myös, että mikään toimielin, ja kuten mainitsit tämän keskuspankin, en ole tyytyväinen siihen, että se on täysin riippumaton elin. Siinä demokratia vaarantuu, kun yksi toimielin, jolla on merkittävä osa, asetetaan sellaiseen asemaan, että että sillä ei ole mitään vastavoimia eikä valvojaa. Ja sitten joka päivä nähdään, että tällaisella elimellä on kiusaus haalia lisää valtaa alkuperäisen mandaattinsa ulkopuolelta. Joten en halua, että Eurostat kasvaisi tähän suuntaan. Riippumattomuutta kyllä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että lopultakin demokraattisten valittujen ihmisten pitäisi saada antaa heille ohjausta sekä sen tiedon tyypin suhteen, jota haluamme kerättävän. Ja tiedätte, että Yseisessä on sitä, mitä mittaa, ja sitten kun määritellään, mitä mitataan, niin määritellään vähän sitä, mitä saadaankin. Että jos nyt todellakin halutaan äh, ekologista jalanjälkeä vähentää, parantaa tulojen tasa-arvoa, niin täytyy varmistaa, että ne mitataan luotettavalla tavalla. Eli mitä tietoa ne kerätään, poliittisella tasolla pitäisi siitä päättää. Menetelmien suhteen pitäisi vain varmistaa, että menetelmät tuottavat tuloksen, joka on tarpeeksi tarkka, jotta politiikan tekijät voivat sen perusteella tehdä työtä. Käytäntöjen tasolla uskomme, että Nämä pitäisi julkistaa ja saada tarpeeksi helposti luettaviksi tavattaville ihmisille. Tarvitaan tarpeeksi julkisuutta käytännöistä ja varmistaa, että komissiolla on täytäntöönpanoa toimet voimassa näistä ohjeista, Että siinä vähän komissiolla olisi laadun tarkkailijan roolia. Vertaisarviointi tai parhaat käytännöt miksi niitä pitäisi ottaa tähän asetukseen mukaan. Tietysti voi olla ylhäältä alas malli, jos eurostot määrää, mutta meillä voi olla myös kahdenvälinen yhteistyö ja se voi, sinne voidaan mennä twinning-sopimuksiin jäsenvaltioiden välillä. Voi olla parhaiden käytäntöjen vaihtoa, niitäkin voidaan miettiä. No, tarkistus viisi että miten tietoihin päästään käyttämään. No, minä muuten sivuhuomautuksena vertailin tietoja puheesta, puhettani varten, joka minun täytyy pitää eurosta, että on todellakin julkisen velan suhteen hyvä tietolähde. Ihan yksinkertaisesti Google, Google etsinnällä sen saa aikaan, mutta yksityistä velasta ei saa. En minä tiedä, mistä sellaista saa. Missä Eurostat sitä tietoa pitää? Yksityisen velan suurimmista osatekijöistä rahoitussektori, muu kuin rahoitussektori, Toivottavasti tietoa on, mutta siis paljon tässä on tehtävissä tai tehtävänä tiedon, tietojen saamisen asiassa. No, tarkistus 10 ei sääntö ilman sanktioita, vähän viitaten siihen, mitä täällä sanottiinkin, muuten on täytäntömässä ongelmia. Ja sitten uskomme, että sanktiojärjestelmää pitäisi tiukentaa. No mitäs muuta? Varmaankin jo painotin tarvetta hyvälle tietojenvaihdolle. En tiedä, ollaanko tässä tyytyväisiä siihen, mitä raportissa mietinnössä jo on. Sitten pääjohtajan legitimiteetti. Pitäisikö asettaa korkeampi kyllys että milloin parlamenttia kuullaan. hän saa paremman legitimiteetin. En tiedä. No, kuten tiedätte, tämä on Tätähän on oltu uutisissakin. En tiedä, onko ma- maailma, miesten maailma, en tiedä, onko tilastollinen maailma vähän sukupuolen suhteen tasapainoisempi. No jos näin on, niin se pitäisi nähdä myös johtopaikoissa. Joten nämä ovat kritiikin sijaan ihan vain huomion kohteeksi ja panoksia tähän mietintään. Good. Um, uh, Ms. Basescu, do you want to... Kiitos. Haluatteko te puheenvuoron, Rova? Ei. Ö, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Siitä huolimatta, että en ole ECRn varjoesittelijä. No kyllä täällä kuitenkin viihdymme kovan, kovin hyvin näin iltapäivällä. Eli vaikka en ole varjoesittelijä, niin haluaisin joitain ajatuksia esittää. Jotkut niistä ovat vähän yleisempiä, mutta kun tässä kuitenkin teitä kuuntelen aika tarkkaan puheenjohtaja, niin minulla olisi kaksi ikään kuin rypästä, kommenttirypästä. Ensimmäinen on, että olen kyllä nyt aivan täysin teidän kannallanne. Te puhuitte järjestelmän riippumattomuudesta. Ja minusta tämä on äärimmäisen tärkeää. Todella keskeistä. Ja sitten korostitte koordinaatiota kansallisten viranomaisten kanssa – Ja näin mahdollinen eurooppalainen tilastojärjestelmä, siitä tulisi luotettavampi ja sitten ja tämä johtaa sitten toiseen kysymysryppääseen, eli onko se todellakin mahdollinen? Me olemme tietysti kanssanne samaa mieltä siitä, että pitää olla luotettavia tietoja. Te mainitsitte useamman kerran Kreikan esimerkin, tämän Kreikan tapauksen, ja minä haluaisin niin nyt kysyä sitä, onko mahdollista välttyä Kreikan tyyppisiltä tapauksilta. Ja sitten tämä on nyt osa toista kysymyssarjaani. Nämä kommentit ovat siis kysymyksiä. Haluaisin kysyä kansallista viranomaisista. Ovatko ne valmiita jakamaan luotettavia tietoja. Sillä minä kyllä nyt ajattelen, että kansalliset tilastoviranomaiset haluaisivat periaatteessa esittää omat tilastotietonsa vähän kuin paremmassa valossa ja vähän värikkäämmässä muodossa, eikä niinkään täysin realiteettien mukaisina. Ja sitten toinen kysymys on, onko mahdollista ottaa käyttöön yhteinen metodologia, joka voisi sopia jäsenvaltioille ja tilastoviranomaisille. Ja sitten minä en nyt halua liikaa Kreikan tapausta korostaa, mutta minä pahoin pelkään, että voi olla vaikea välttyä Kreikan tapaisilta tapauksilta jatkossa, mutta yleisesti ottaen olen kyllä sillä kannalla, jota kuvailitte ihan puheenvuoron aluksi. Ja haluaisin vielä kerran korostaa, että Eseran varjoesittelijä on edustaja Ford, eli nämä olivat vain ihan yleisiä kommentteja. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kysyn komissiolta, että haluaisitteko te nyt käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Niin, Jarova voit myös teiltä pyydän anteeksi, että jouduitte odottamaan. Vielä kerran todella pahoitteluni. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tilaisuudesta nyt puhua valiokunnalle. En ähm, halua esittää kuin neljä huomiota tässä, mutta ne ovat äh, meille varsin tärkeitä. Ensimmäinen huomioni liittyy tarpeeseen muuttaa tämänhetkistä asetusta Euroopan tilastojärjestelmästä. Tätä todella tarvitaan, jotta saadaan hallintoon liittyvät uudistukset käyntiin ja että saadaan luotettavampaa tilastotietoa. Täällä keskustelussa nostitte jo esiin hyvin olennaisia kysymyksiä. Me näemme tässä nyt kolme tärkeintä kysymystä. Se, että kansalliset tilastojärjestelmät ja Eurostat ovat riippumattomia. Se, että koordinoidaan kansallisten tilastojärjestelmien toiminta, että se pelaa yhteen ja että ne ovat yhdessä vastuussa tilastojen luotettavuudesta. Tämä on tämä uusi käyttöön otettava toiminta tapa tilastojen luotettavuuden suhteen. Komissio on jo vahvistanut entisestään tilastohallintoa ja esittänyt uusia välineitä vastikäisessä päätöksessään Eurostatista. Ja tämä on todella tämä sitoutuminen mm, tilastojen luotettavuuteen. Ja mitä tulee sitten uuden aikaistamiseen on tärkeää vahvistaa ähm, viranomaisten äh, pääsyä tilastoihin, koska näin voidaan olla entistä tehokkaampia ja taakkaa saadaan jaettua entistä tasaisemmin. Komissio on hyvin varovasti pyrkinyt saamaan aikaan tämän herkän tasapainon nyky sopimuksen puitteissa mennään niin pitkälle kuin mahdollista ja pyritään huolehtimaan siitä, että mm, kaikki nykyäänkin mukana olevat tahot säilyvät vastaavalla tavalla toimijoina jatkossakin. Lähes kaikki ehdotuksemme ovat kohdanneet jäsenvaltioissa aikamoista vastarintaa ja on jopa vaarana se, että joitain ehdotuksia heikennetään. Ja näin ollen komissio nyt toivookin, että Euroopan parlamentti sillä antaa aktiivisen tukensa, ja voin tähän ehkä lisätä niin kuin yleensä. Todella me ö, olemme varsin kunnianhimoisia ja esittelijä, puheenjohtaja on todennut aivan samaa. Tässä on ehkä hiukan liian pitkällekin meneviä vaatimuksia ja ehdotuksia, jotka ehkä menevät pidemmälle kuin mitä sopimus nykymuodossaan mahdollistaa kuitenkin teidän visionne voimakkaasta, riippumattomasta, tehokkaasta Euroopan tilastojärjestelmästä on myös meidän visiomme, koska tilastotiedon tarve on jatkuvasti kasvanut ja halutaan vastata myös odotuksia, mitä tulee tilaston laatuun. Me katsomme, että että näitä asioita tulisi ähm, hyvin huolellisesti pohtia ja kokonaisvaltaisesti tasapainoisesti lähestyä. Ja se, että Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla toteutetaan uudistuksia samanaikaisesti, tätä todella vaatisi. Jos nyt tämä komission ehdotus kaikessa kunnianhimossaan Euroopan parlamentin, teidän valiokuntanne tarkistuksilla maustettuna menee läpi, niin tämä on suuri menestys, jonka pohjalta voimme sitten jatkaa uudistusten tiellä pitkällä aikavälillä ähm, parantaksemme Euroopan unionin tilastopalvelua entisestään. Kiitos. Kiitos komissiolle näistä tärkeistä huomioista, joita esititte. Todella, todella ne panemme tässä huolella merkille. Mm, en tässä mietinnössäni suinkaan pyri menemään pidemmälle kuin mitkä rajat sopimus tällä hetkellä asettaa. Kun kuitenkin puhutaan riippumattomuudesta, tulee muistaa, että sen on heijastuttava myös kansallisten tilastojärjestelmien johtajien rekrytoinnissa. Philip Lambert totesi, että hän ei, no ehkä hän ei käyttänyt juuri näitä sanoja, mutta totesi, että tarvit, että joskus taho voi olla niin riippumaton, että se ei enää vastaa kenellekään ja Tämä on ongelma, mutta me vain toteamme, että näiden tilastokeskusten tulisi jatkossa vastata parlamenteille toiminnastaan eikä hallituksille. Tätä me vaadimme. Kun käyn läpi ajatellen kaikkea sitä lainsäädäntöä taloushallinnosta, six-pack, two-pack, ja niin edelleen, niin tässä on nyt niin paljon sanktioita ja tulostaulut, että maat ovat varsin riippuvaisia tilastotiedoista, kun lasketaan vajeita ja velkaa, niin varmasti tämän kaiken läpikäytyään ymmärtää, kuinka, mikä oikea sana tässä nyt suuhun voisi tulla, joustavuus tai sen puute, se, että tilastot ovat todella sataprosenttisen luotettavia, on ainut mahdollisuus. On hyvin tärkeää, että tässä ei anneta liikaa liikkumavaraa. Ymmärrän, että tässä on tällainen vaihto. Tietenkin käyttäjät, kuluttajat haluavat äh, ajankohtaista tietoa, mutta se on samalla väliaikaista. Se on objektiivista ja subjektiivista, koska siinä on tehtävä tiettyjä arvioita. Väliaikaisuuteen tai tiedon puutteeseen perustuen. Jos se on vain tiedoksi, niin jää odottamaan ja sitten tämä tieto muuttuu – mutta tieto esimerkiksi kolmen prosentin vajeen suhteen johtaa sanktioihin. Ja sitten todetaankin, että mm, tieto nyt ei ollutkaan ihan luotettavaa, vaan kyse ei ollutkaan kolmesta, vaan kahdesta prosentista. Joten on hyvin tärkeää, että ihmiset, jotka ovat vastuussa näistä tilastoista, ansaitsevat luottamuksen ja kunnioituksen. Heillä tulisi olla tällainen johtajan aura. Ja monilla heistä onkin, mutta meidän tulisi varmistaa se, että kaikki johtajat ovat kovaa kaliberia, koska tilastojen vaikutukset taloushallintoon ja sanktioihin, joita maihin kohdistuu, ovat äärimmäisen merkittäviä. Lainsäätäjä ajattelee, että vai on vai on on ja että se ei siitä mihinkään muutu, mutta kun me tiedämme, että saattaa hyvin muuttuakin. Ja näin meidän on parannettava tilastojemme laatua niitä tuottaessamme, ja näin voimme tehdä parantamalla äh, instituutioita itseään ja henkilöitä, jotka niissä työskentelevät. Tässä oikeastaan se, mitä näin lopuksi halusin vielä sanoa, ja nyt katsotaan vielä tätä aikataulua. Määräaikatarkistusten jättämiselle on aika pian, yhdeksän päivän, ei vaan kahdeksan päivän kuluttua 14. marraskuuta. 3. joulukuuta niistä sitten keskustellaan ja äänestys toimitetaan valiokunnassa 17. joulukuuta. Näillä näkymin käsittely lienee sitten ensi maaliskuussa. Seuraava ekonen kokous pidetään maanantaina 12. marraskuuta ja torstaina 15. marraskuuta samalla viikolla. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.